Äh, te olette ottaneet äh, vastaan meidän kutsumme tulla tänne puhumaan Pariisin äh, ilmastohuippukokouksesta. Toivon teidät sydämellisesti tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Viime vuonna Pariisissa järjestettiin joulukuussa huippukokous, jossa otettiin merkittäviä askelia eteenpäin taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 195 valtiota allekirjoitti kunnianhimoiset tavoitteet ilmaston parantamiseksi. Yhä useammat vanhemmat ovat sanoneet, miten tärkeää tämä on, ja haluaisin myös kiittää kaikkia täällä, jotka ovat työskennelleet tämän Pariisin konferenssin menestyksen puolesta. Haluaisin kiittää komission jäsen Kanieta, Luxemburgin puheenjohtajamaata, koko EU-neuvottelutiimiä sekä ulkoministeri Fabio Ste ilmastokonferenssin puheenjohtajana. Saatte, te, saitte, te olitte kykenitte viemään tämän konferenssin menestyksekkääseen päätökseen. Te olette nyt osoittaneet, että unioni kykenee kantamaan vastuunsa ja haluaa kantaa vastuunsa ilmastonmuutospolitiikassa. Ja nyt maiden täytyy sitten täyttää omat velvoitteensa ja täyttää sitoumuksensa. Ja on kiistatonta, että meidän täytyy myös pitää kiinni lupauksistamme kehitysmaille. Pariisin menestys osoittaa, että kun me teemme, seisomme yhteisessä rivissä, silloin voimme saavuttaa paljon. Ja sen vuoksi olen todella iloinen, herra ministeri, että olette joukossamme. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi ja teillä on puheenvuoro. Kiitos. Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, hyvä komission jäsen Kaniete, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät ystävät. Aivan ensiksi haluaisin kiittää puhemies Schulzia kutsusta tänne kertomaan COP21 huippukokouksen sitoumuksista, jotka hyväksyttiin 12. joulukuuta 2015 ja kertomaan myös seuraavista vaiheista. Vuosi 2015 oli hankala vuosi kaikkialla maailmassa, erityisesti Euroopassa, ja tässä kontekstissa Pariisin ilmastokokous antoi toivoa. Ja erittäin harvinaisella tavalla Tämä useiden valtioiden kokous osoitti, että monenvälisyys ja diplomatia voi johtaa merkittäviin tuloksiin. Viime lokakuussa puhuin ympäristövaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan edessä siitä, mikä olisi hyvä sopimus, johon päästäisiin Pariisissa. Silloin ei vielä tuloksista tiedetty. Nyt sopimuksessa on 29 artiklaa ja 140 kohtaa sisältyvät siihen liittyvään päätökseen. Ja nyt me olemme pitäneet lupauksen. Saimme aikaan universaalin sopimuksen, jossa tukeudutaan 187 valtion toimenpiteisiin. Se on kunnianhimoinen ja sillä pyritään rajoittamaan ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen ja siinä sitoudutaan myös rajoittamaan tuo lämpötilan nousu puolentoista asteeseen ja vähentämään puolella hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi sitä tarkistetaan viiden vuoden välein ensimmäistä kerjää 2000, kertaa 2023, mutta jo vuonna 2018 tehdään jonkinlainen yhteenveto, jonka yhteydessä voidaan myös tiukentaa sitoumuksia yhteinen avoimuuskehys on myös mukana tässä sopimuksessa. Ja siinä sovittiin siitä, että jokainen valtio osallistuu oman kapasiteenssinsa mukaisesti. Monissa, jäsen, monissa maissa on suuria poliittisia vaikeuksia ja siksi katsoimme oikeudenmukaiseksi eriyttää monissa asioissa tavoitteita. Ja näin ollen rikkaammat valtiot toimivat enemmän kuin tai auttavat näissä toimissa köyhimpiä. Tavoite on 140 miljardia euroa antaa köyhemmille maille ja ennen 20, vuotta 2025 on tarkoitus päättää uusista tavoitteista. Monikaan ei uskonut ennen COP21-kokousta näihin tuloksiin, jotka ovat erinomaisia. Ja Tämä sopimus on hyvin kunnianhimoinen, kuten puhemieskin totesi. Aivan erityisesti haluaisin tästä kiittää edustaja Barnion mietinnössä tehtyjä sitoumuksia. Siinä todella hahmoteltiin erinomainen vihreä asenne lähestymistapa Pariisin huippukokousta kohtaan. Lisäksi haluan kiittää komission jäsen Kanietä me olemme viettäneet unettomia öitä tämän sopimuksen parissa. Ja kiitän myös Luxemburgin ministeriä, joka meitä auttoi hyvin paljon tässä työssä. Kiitän teidän kauttanne kaikkia osallistuneita maita, jotka mahdollistivat tämän onnistumisen. Nyt tällä sopimuksella ensimmäistä kertaa näin laajasti saatiin mukaan myös hallitusten ulkopuolisia toimijoita, kansalaisjärjestöjä. Siellä on mukana yrityksiä, kansalaisjärjestöjä 180 maassa, maasta, ja ne ovat nyt mukana tässä sopimuksessa. Eli tässä on sekä valtion taso että sen ulkopuolinen taso mukana. Ja huippukokouksessa päätettiin palata arviointeihin jo ennen vuotta 2020 ja nyt on tarkoitus edistää vähähiilisyyttä, vähäpäästöisyyttä. Ensimmäistä kertaa voin ehkä todeta, että sana historiallinen ei ole tässä yhteydessä liioittelu. Tämä on historiallinen sopimus ja nyt voidaan sanoa, että on aika ennen Pariisia ja aika sen jälkeen. Hyvät naiset ja herrat, on toki luonnollisesti paljon tehtävää edessämme, jotta tämä sopimus, historiallinen sopimus saadaan pantua täytäntöön. Vuonna vuosi 2015 oli neuvottelujen vuosi ja nyt vuosi 2016 on neljän eri teeman vuosi. Ensinnäkin täytyy käydä läpi menettely ja ratifioinnit. Ensin täytyy allekirjoittaa tämä sopimus. Tarvitaan vähintään 55 maata, jotka edustavat yhdessä vähintään 55 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Näiden täytyy siis ratifioida sopimus, jotta se voisi tulla voimaan. Ja siksi 22. huhtikuuta allekirjoittamisseremoniassa on oltava mukana mahdollisimman moni eurooppalaisista maista tai niiden edustajista. Näin voidaan näyttää äh, esimerkkiä. Allekirjoitetaan 22 toinen neljättä tämä sopimus ja ratifioidaan se mahdollisimman nopeasti. Se oli ensimmäinen teema. Toinen sitten koskee tätä itse sopimusta ja siihen liitettyä päätöstä. Niissä asetetaan tavoitteet, jotka myös täytyy pistää toimeen konkreettisesti. Meidän pitää määritellä yhdessä ja täsmällisesti ilmastotoimien rahoitusmenetelmät ja myöskin määritellä, miten kansalliset sitoumukset tarkistetaan viiden vuoden välein ja miten sitoumuksia ja niiden toteutumista noudatetaan. Se oli toinen teema. Kolmas teema liittyy siihen, mitä tapahtuu vuoden 2020 jälkeen. Siis tämän sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2020. Ja nyt on toimet ennen tuota vuotta. Eli tässä yhdistetään valtioiden ja kansalaisjärjestöjen aloitteet ja niin edelleen. Tarkoitan tällä muun muassa Intian pääministeri Kodin aloitetta aurinkoenergiasta trooppisissa maissa. Lisäksi ajattelen tässä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä, kuten Obamakin on viitannut muun muassa teknologian kehitykseen. Pitäisi myös voida yleistää nämä tällaiset Cruise-järjestelmät, eli luonnonkatastrofeista ilmoittavat varoitus, varhaisvaroitusjärjestelmät. Näitä on työstetty hyvin paljon Saksassa. Lisäksi trooppisia metsiä on voitava suojella. Ja meidän on toteutettava myös rahoitussitoumukset, jotka liittyvät uusiutuviin energioihin ja niitä koskeviin hankkeisiin Afrikassa. On jo tästä vuodesta lähtien edistyttävä nopeasti ja vuoden 2016 lopulla Marrakeshissa pidetään Pariisin COP21 seurantakokous ja me työskentelemme marokkolaisten kanssa, aivan kuten perulaisetkin auttoivat meitä Pariisin kokouksen kanssa. Me työskentelemme siis yhdessä marokkolaisten ystäviemme kanssa, jotta Marrakeshin kokous on menestys. Näiden neljän eri teeman lisäksi on monia muita aloja, jotka eivät ole mukana Pariisin sopimuksessa, mutta joilla on kuitenkin toimittava. Yksi niistä on ilmailu tai ilmaliikenne, meriliikenne. Ja Montrealin pöytäkirjassa pitäisi ottaa huomioon tämä tarkistus, joka liittyy aloihin, jotka ovat suuripäästöisiä. Mikään neuvotteluista, mitkään neuvotteluista eivät tule olemaan helppoja, mutta varmaankin tämän Pariisin tuloksen jälkeen saamme noilla muillakin aloilla hyviä tuloksia vielä aikaiseksi. Olen aivan vakuuttunut ja toivon, että EU pitäytyy sitoumuksissaan, jotta se voi suojella yhteistä planeettaamme. Tässä on kuitenkin tiettyjä edellytyksiä. Ensinnäkin EUn on hyväksyttävä Dohan muutos. Toinen aloite koskee sitä, että EUn täytyy panna täytäntöön ilmastonmuutoksen lieventämistoimenpiteet, joista sovittiin toteutettavaksi ennen vuotta 2030 ja myös alat, jotka eivät ole mukana päästökauppajärjestelmässä, on otettava mukaan. Puhun tässä muun muassa rakentamisesta ynnä muusta. Lisäksi on tarkistettava tätä päästökauppadirektiiviä ja toivottavasti hyväksyttävä se ensimmäisessä käsittelyssä. Myös energiamuotojen siirtymä on edistettävä EU:ssa. Sillä tavalla voidaan luoda uusia työpaikkoja, koska ympäristöalan muutos ei ole pelkästään haaste tai ongelma, vaan se voi myös luoda uusia mahdollisuuksia ja toivon, että näissä edistytään. Meidän täytyy muun muassa uusiutuvien energialähteiden kehittämisessä edistyä ja minä luotan siihen, että Euroopan parlamentti auttaa meitä edistymään nopeasti. Lisäksi meidän täytyy edistää kestävää kehitystä eteläisten kumppaneidemme alueilla meidän täytyy lisätä tukeamme sekä rahoituksen, teknologian että palvelujen alalla. Hyvät naiset ja herrat, Pariisin kokous on menestys, edistysaskel tässä prosessissa, vaikka se mikään maali ei vielä olekaan. EU tulee olemaan tässä ratkaisevassa roolissa ja Euroopan parlamentilla on aivan erityinen merkitys EUn tavoitteiden ajamisessa tässä prosessissa. Haluaisin myös korostaa yhtä sellaista asiaa, jota pidän itse tärkeänä, mutta joka usein unohdutaan. Pariisin sopimus ei varsinaisesti liity pelkästään ilmastoon. Se edistää myös yleisesti ympäristöasiaa, elintarviketurvallisuutta, biologista monimuotoisuutta ja energia-alaa, mutta Kyse on erityisesti turvallisuutta ja rauhasta edistävästä sopimuksesta. Tämä on ehdottomasti huomioittava. Elintarvikkeiden ja veden vähyys saattaa aiheuttaa konflikteja tai liikehdintää eri kansakuntien välillä. Jos ilmastonmuutos etenee hallitsemattomasti, siitä on seurauksena suuri konflikti olemme nähneet Pariisissa sen seuraukset. Ja nyt 12. joulukuuta tehty sopimus edistää rauhaa nykyisten ja tulevien sukupolvien eduksi. Jos tilanne on kaoottinen ja epävarma, niin kuin se nyt on, niin Pariisin ilmastosopimus edistää rauhaa merkittävällä tavalla. Kiitos. Kiitokset herra ministeri ja seuraavaksi te EPP-ryhmän nimissä edustaja Liise. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Minä haluaisin myös kiittää Ranskan ulkoministeri Laurent Favietä. Hänen äh, toimintatapansa oli yksi tärkeä ratkaiseva tehtävä tekijä, joka johti menestyksekkääseen lopputulokseen Pariisissa. Tämän hän hoiti erittäin hyvin ja koko hänen energiansa ja poliittinen painoarvonsa oli pelissä. Kiitän teitä myös siitä, äh, että äh, sekä teitä, ähm, herra ministeri, että Arias Kanjetea ja äh, Bas Eichhaut, hän jo joulukuussa kiitti Arias Kanjetet että, Mutta kun mietin taaksepäin aikoja, kun meillä oli ristiriitoja, niin siitä on mennyt jo paljon aikaa ja komission jäsen on tehnyt sekä ennen Pariisia että Pariisissa hyvää työtä. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, herra ulkoministeri, että tällä sopimuksella on merkitystä ei ainoastaan ilmastonsuojelulle, vaan myös sille, että se on erittäin tärkeä merkki tänä erittäin levottomana ja vaikeana aikana 2015. Maailma on ollut hyvin levoton, mutta me ja te onnistuimme saamaan aikaan sopimuksen ja että yhdessä kykenimme myös velvoittamaan niitäkin maita, jotka sotivat keskenään. Yli 190 maata konkreettisesti sitoutuivat siihen, miten he konkreettisesti vähentävät hiilidioksidipäätöksiä ja tämä on jo suuri menestys. Hieman skeptisesti suhtaudun tähän 1,5 asteeseen. Tässä velvoitteessa, josta sovimme Pariisissa, siinä ei kuitenkaan ole tarpeeksi velvoitusta saavuttaa kaksi astetta. Ja minusta meidän pitäisi voida saavuttaa kaksi astetta ennen kuin me lähdemme sitten siitä puhumaan tiukennuksesta. Ja ihan oikeasti olemme puhuneet, että lento- ja meriliikenteessä on paljon tekemistä. Eurooppa ja erityisesti parlamentti olisi toivonut, että Pariisissa olisi jo sovittu tästä selkeästi ja että IKEO ja IMO olisivat saaneet tehtävän Ikävä kyllä se ei onnistunut, mutta on hyvä, että te puhuitte siitä, että tällä, näillä sektoreilla on tapahduttava ja tehtävä jotain. Ja myös teidän hallituksessanne, samoin kuin monissa muissa hallituksissa, täytyy myös huomioida se, että Euroopassa on olemassa lainsäädäntöä. Jos kansainvälinen äh, lentojärjestö äh, IKEA ei kykene saavuttamaan kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä, niin silloin meidän lainsäädäntömme koskee sekä äh, kansainvälistä lentoliikennettä että kotimaista. Ja se astuu silloin uudelleen voimen. Meidän täytyy toteuttaa nämä tavoitteet ja puhuin esimerkiksi tänään terässä teollisuuden edustajien kanssa, jotka ovat hyvin kunnianhimoisesti lähteneet työhön. Minusta meidän pitää tässä olla oikeudenmukaisia niin, että me saamme oikeudenmukaisen ja tasapainoisemman tavoitteiden toimeenpano niin, että ei kuormiteta yhtä sektoria liikaa. Mutta toivotan teille voimia ja onnea matkaan. Tässä on vielä paljon töitä. Kiitoksia edustaja Liise. Ja sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Van Bremt, olkaa hyvä. Monsieur Fabius, bienvenue. Fabius, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ensin äh, haluaisin onnitella teitä koko ryhmän nimissä erinomaisesta työstä, jota teitte puheenjohtajan roolissa. Niin miten te valmistaudutte koppiin, miten hoiditte kaiken, oli aivan loistavaa ja siitä saatiin myös tuloksia, joten lämpimät kiitokset. Haluaisin kiittää myös komissaaria, koska myös komissiolla oli tässä tärkeä rooli. Onnistuitte pitämään tason korkealla, rakensitte siltoja, yhteyksiä eri liittoutumien välillä joiden kanssa neuvoteltiin ja tuitte Ranskaa puheenjohtajan roolissa. Ja ehkä ystävät teistä kahdesta sai aikaan sen, että myös sopimus syntyi. Tätä ei voida yliarvioida, kuinka tärkeää tämä kaikki oli. Aivan ensimmäistä kertaa Pariisissa lähes kaikki valtiot kaikkialta maailmasta, mukaan lukien nousevat talot kehitysmaat, ovat nyt sitoutuneet ryhtymään tarvittaviin toimiin ilmastonmuutoksen vastustamiseksi. Pariisista saatiin aikaan ensimmäinen yleismaailman sopimus asiasta ja se on ratkaisevan tärkeää tulevaisuuden kannalta. Mainitsitte itsekin tämän 2015 vuosi oli tulossa tällaiseksi hirvittäväksi vuodeksi. Annus Horribilis, Ukraina, pakolaiskriisi, lähidän tilanne ja tietenkin Pariisin hyökkäys. Tämä kaikki sai maailman näyttäytymään samoin Euroopan jakautuneelta. Ilmastosopimus tässä mielessä muutti tilannetta ja näin voidaan olla ainakin hiukan optimistisempia tulevaisuuden suhteen. Pariisi valon kaupunki on tullut myös toivon kaupungiksi ja se on todella rohkaisevaa kuitenkin koskaan kaikki ei suinkaan ollut pelkkää onnistumista. Tämä täytyy todeta yksi kaikkein selkein esimerkki tästä on kansainvälinen lento, lentosektori ja meriliikennesektori päästöt näiltä sektoreilta. Niitä voidaan tavallaan verrata Saksan ja Etelä-Korean yhteisiin päästöihin. Nämä päästöt vain nousevat tulevina vuosina. 2050 tämä nousee 270 prosentilla. Tässä me epäonnistuimme. Tämä asia ei tullut mukaan sopimukseen, joten lisäkysymykseni teille molemmille on, miten tähän suhtaudutaan ja mitä, mitä tehdään tulevina vuosina. Miten varmistamme, että nämä kaksi erittäin tärkeää sektoria tulevat mukaan tulevaisuuden täytäntöönpanokysymyksiin. kysymyksiin en ole samaa mieltä EPn kollegani kanssa. Olen sitä mieltä, että tämä sopimus kahdesta asteesta ja pyritään lähettämään puolitoista astetta on todella tärkeää, jos vain sen saavutamme. Mutta tämä tarkoittaa sitten sitä, että emme voi olla rennosti täällä Euroopassakaan tämän asian suhteen. Meillä on nyt sopimus saatu aikaan, mutta se on vasta paperilla. Jos haluamme onnistua, täytyy täytäntöönpanna tämä sopimus ja tämä tarkoittaa sitä katsonut komissaarin suuntaan erityisesti. Tämä tarkoittaa siis kunnianhimoisempia tavoitteita kuin tähän mennessä on ollut. Meillä oli 2030 ja 50 vuosille tavoitteet. Meidän pitää myöntää, että tavoitteet olivat vähän alakanttiin silloin, kun IPCC teki omat laskelmansa. Sanoimme, että 2050 mennessä 80 prosenttia nyt pitäisi pyrkiä korkeampaan tavoitteeseen ja varmistaa, että päästömme laskevat 95 prosentilla vuoteen 50 mennessä. Meidän pitää tarkastella muuta maailmaa, mutta voimme tehdä näin vain, jos kannamme oman vastuumme ensin. Ja tässä katson myös komission suuntaan, koska voimme nähdä lisätoimia tässä mielessä. Ja tämä kaikkihan pitää tehdä ennen kuin viedään loppuun tämänhetkisen lainsäädännön tarkastus. Esimerkiksi täällä jo mainittiin päästökauppajärjestelmä. Vielä lopuksi puhun nyt teille, herra Fabius. Olemme hyvin kiitollisia teidän tekemästänne työstä. Niin kuin sanoin aikaisemmin, edessämme on paljon lisätyötä. Ette ole vain COP-kokouksen puheenjohtaja, vaan erittäin tärkeä jäsenvaltion ulkoasiaministeri. Teillä on moraalinen velvollisuus meidän kaikkien kanssa tietenkin kantaa tämä vastuu jatkossakin ja me luotamme tässä teihin. Kiitos. Vielen Dank, Frau Van Bremt. Für die... Kiitokset edustaja Van Bremt. Ja nyt sitten konservatiivin nimissä edustaja Duncan. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much. Kiitos eh, puhemies, kiitos ministeri. Tämä oli todella mahtava tulos, eh, mikä saatiin Pariisista. Ja minulla on nyt sellainen tunne, että jälkeenpäin sen jälkeen, kun juhlittiin ensimmäinen yö, ihmiset heräsivät ja miettivät, että mitä nyt oikeastaan sovittiin edellisenä yönä. Koska todellisuudessa osa noista sopimuksista on aika uskomattomia. Ja se on vähän niin kuin samanlaista, kun on lähettänyt tekstiviestin tai tweetin, jota ei olisi pitänyt lähteä. Ja nyt olen huomenna nähneet, että tässä rohkeassa äh, Äh, sopimuksessa on ihan todellista äh, rohkeutta ja tämä edustaa juuri tätä pientä osaa. No kuuntelin täällä äh, kollegoita yksi puolesta ja yksi vastaan. Tämä ei kuitenkaan tarvitse sitä, tarkoita sitä, että me joutuisimme luopumaan tavoitteesta. Täytyy myös huomioida se, että EUn EUlla on mahdollisuus, ainoastaan 20 ähm, prosentin mahdollisuus äh, saavuttaa 2050 tavoitteet. Ja se, mitä te toitte äh, Pariisista takaisin, äh, ovat asioita, jotka tulevat aiheuttamaan suuria haasteita tälle parlamentille. Ja meidän täytyy todellakin yrittää täyttää tavoitteenne. Kiitokset vielä. Kiitokset edustaja Duncan liberaaliryhmän nimissä Gerbrandi. Kiitoksia puhemies. Haluaisin myös kiittää ministeri Fabiusta loistelijasta roolistaan Pariisissa, kun tästä sopimuksesta neuvoteltiin. Todella historiallinen sopimus, joka antaa selvän merkin siitä, että maailma peruttamattomalla tavalla kulkee kohti vähähiilistä taloutta. Ja vaikkakin olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että Pariisi on vasta sopimuspaperilla, meidän ei pitäisi kuitenkaan aliarvioida paperin merkitystä. Me tarvitsemme tätä paperilla olevaa sopimusta ennen todellista toimintaa konkreettisesti. Ja kun puhutaan toiminnasta, niin kuin Peter Liise haluaisin korostaa, sitä, että meidän täytyy tehdä enemmän kuin mistä parissa sovimme. Ei pidä pysyä vain alle kahden asteen, vaan lähentyä 1,5 astetta. Ja kun puhutaan toiminnasta, haluaisin keskittyä EUn toimintaan. Meillä on EU-politiikka suunniteltuna, mutta riittääkö tämä tässä. Entä hiilivuoto? Ajatus hiilivuodosta perustuu oletukseen, että muu maailma ei tee niin kuin me teemme. Tämähän tulee nyt muuttumaan. Mitä aiomme tehdä sitten tässä vaiheessa hiilivuodolla? Entä sitten vuor- 2020, 30, 50 tavoitteet, kun ajatellaan tätä 1,5 asteen tavoitetta ja odotan tässä todellakin kommentteja ministeri Fabiukselta. Uskooko hän, että EU pitäisi tehostaa ponnistelujaan? Ja vielä lopuksi puhemies puhemies, haluaisin puhua kilpailukyvystä, koska jos Pariisin sopimus teki yhden asian selväksi taloudelle, on, että vähähiilisyys tulee olemaan kilpailukykyisempää kuin suuri, eh, suurihiilisyys. Tämä on tärkeä käsite. Yksi esimerkki tästä vain. Meillä oli historiallinen hetki tällä hetkellä tällä viikolla pörssissä Amsterdamissa yksi yritys, joka johtaa kestävyyskysymyksen Unilever ensimmäistä kertaa historiassa. Siitä tuli arvokkaampi pörssiarvoltaan kuin yritys jota ei pidetä yhtenä tällaisena johtajana. Royal Dutch Shell-yrityksestä on kyse todella historiallinen hetki, ja minun uskoakseni tämä ei ole pelkkää sattumaa. Ja kun puhutaan kilpailukyvystä, olen hiukan tässä huolissani, ministeri Fabius, koska Eurooppa on jäämässä jälkeen, mitä tulee puhtaaseen teknologian investoinneissa. Joten suora kysymys teille, uskotteko te, että jotta voidaan varmistaa kilpailukyky Euroopassa, meidän pitäisi tehostaa toimiamme ja pyrkiä vähähiilisempään talouteen täällä Euroopassa? Kiitoksia. Randi, Kiitokset edustaja Gerbrandi ja sitten edustaja Minör yhdistynyt vasemmista. Ministeri Fabius, kiitokset siitä, että olette tullut Strasbourgiin. Minulla ei aikaisemmin ollutkaan mahdollisuutta onnitella teitä ilmastokonferenssin tuloksista viime kuukautena. Ja sen nyt haluaisinkin tehdä. Te tiedätte varmaankin Billy Holidayn tekstin laulun, eli mahdottoman toteuttaminen voi viedä jonkin verran aikaa. Ja näin voi käydä tässäkin. Se vaikea on tehty ja nyt mahdoton on edessä. Ja tehtävä on hyvin paljon. Euroopan täytyy olla kunnianhimoisempi. Meidän täytyy päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja siirtyä vaihtoehtoisiin kestäviin energialähteisiin. Meidän täytyy järkevämmin ja kestävämmin käyttää energiaa ja esimerkiksi asuntojen parantaminen on yksi hyvä ehto, esimerkki ja esimerkiksi Telemondissa puhuitte fossiilisten polttoaineiden lakkauttamista, ja sitä minä tuen täysin. Mutta olkaamme nyt rehellisiä. Tätä ehdotusta ei tule Alankomaiden puheenjohtajamaan kannalta. Kysyin Sharon Dexmanilta viime viikolla, mitä he aikovat tehdä ilmastonmuutossopimuksen toteuttamiseksi, ja hän kieltäytyi puhumasta siitä. Tänään kuulimme Mark ja meidän pääministerimme, ja hän halusi vain kehittää sisämarkkinoita. Eihän nyt ole mitään sitä vastaan, että teknologiaa kehitetään, mutta emme me voi laskea vain sen varaan. Euroopan täytyy osoittaa johtajuutta ja radikaalisesti lähteä kestävän energian tielle ja hakea vaihtoehtoja. Marrakeshissa on seuraava kokous 2016 ja haluaisinkin vedota teihin, että te auttaisitte meitä saavuttamaan sen mahdottoman. 2015 oli vuosi, jolloin neuvoteltiin ja tehtiin päätöksiä. 2016 on täytäntöönpanon ja toiminnan vuosi. Ja meidän diplomatiamme on käynnissä koko ajan. Ja toivon, että te viette koko Euroopan ja Hollannin puheenjohtajamaana kohti todella kunnianhimoista ilmasto-ohjelmaa. Kiitokset ja sitten vihreiden nimissä edustaja Jadon. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, kiitos, että olette tullut paikalle teidän olisi pitänyt olla täällä kutsuttuna silloin, kun äänestetään ja kaikki ovat paikalla. Tämä on niin tärkeä aihe, että kaikkien pitäisi olla kyllä paikalla täällä. Kaikki ovat onnitelleet teitä ihan legitiimisti teitä ja teidän tiimiänne hienosta Pariisissa tehdystä työstä. Toivon, että te voisit sitten siirtää tuleville puheenjohtajille tämän erinomaisen laatuisen työn, jota olette tehnyt kopin puheenjohtajana. Usein sanotaan, että alussa vähän epäröitte sitä, että Ranska lähtisi ehdokkaaksi puheenjohtajuudelle, mutta olen ihan varma, että teitte ihan oikean päätöksen uranne kannalta. COP21 tavoite siitä, että lähestytään 1,5 asteen rajoitusta, tämä on heikko sopimus sen suhteen, se on myönnettävä. Me, meidän täytyy toki luoda täytäntöönpanokehykset, ja ne ovat tässä tietyllä tavalla olemassa, mutta silti sitoumukset ovat melko heikkoja. Joudumme tässä tietynlaiseen noidankehään, jossa ollaan vaiheessa, että sitoumukset ovat kolmea astetta tai tilanne on kolme astetta. Kaikkien pitäisi ryhtyä toimiin, jotta päästään 1,5 tavoitteeseen. Nyt kaikki tietävät sen, että miten tärkeitä uusiutuvat energianlähteet ovat. Ne kuten aurinkovoimat ja muut, ne ovat paljon kilpailukykyisempiä kuin kivihiili tai raakaöljy. Mutta sitten kun katsotaan investointilukuja, miten paljon investoidaan uusiutuviin energianlähteisiin, niin kaikkialla maailmassa edistytään näissä investoinneissa Eurooppaa lukuun ottamatta. Ja Ranskassa jopa vuonna 2015 investoinnit ovat vähentyneet puolella kun muualla koko ajan edistytään. Niin puheenjohtaja valtion ohjelmassa on vain yksi lause ilmastosta, hyvä ministeri. Ja jos tämä on se neuvostossa vallitseva ilmapiiri ilmastonmuutoksen suhtaan, niin olemme tällaisessa doinankehässä, jossa yritykset, kunnat, alueet, kansalaisjärjestöt, valtiot ja muut eivät pysty toimimaan. Eli teillä on todella suuri vastuu tässä. Myös komissaarilla on suuri vastuu. Teidän vastuullanne on se, että neuvoston ilmapiiriä saadaan muutettua. Neuvoston huippukokous on tärkeä hetki. Siellä pitää puhua tästä puolentoista asteen tavoitteesta. Meidän täytyy mennä pidemmälle kuin tavoitteemme. 2000 2030 tulee liian myöhään hiilimarkkinoiden suhteen. Meidän täytyy nyt muuttaa tuota ilmapiiriä ja siinä on teillä vastuu. Muuten neuvostossa ei tapahdu mitään. Ja vielä yksi pyyntö ministeri Fabiukselle. Tämä investointien vähentyminen on aivan uskomatonta. Ranskan pitäisi saada suuret investoijat, rahoituslaitokset, pankit, ja muut mukaan investointeihin valmisteltaessa Marrakeshia. Näin voidaan tätä liikehdintää jatkaa. Kiitos. EFDD-ryhmän e e nimissä Afronte. Kiitos puhemies. Kiitos arvoisa ministeri siitä, että olette tullut paikalle. Kiitos myös Pariisissa tehdystä työstä. Kaikki arvostamme sitä suuresti. No, sopimus on pakostikin kompromissi, koska siellä oli yhteensä noin 100, oli 195 maata ja kyllä siellä silti oli myönteisiä kohtia, joista täällä on puhuttu ja myös kielteisiä kohtia, joihin haluankin keskittyä. Tässä puhutaan hiilineutraaliudesta tai hiilipäästöjen lopettamisesta ja tässä pitäisi saada jonkinlainen tasapaino trooppisen alueen ja muiden alueiden välillä. Tässä puhutaan myös teknologioista. Tämä on tietysti positiivista. Tässä on tietynlainen alibi, on luoda edistynyttä teknologiaa ja myös käyttää siitä. Sopimuksessa puhutaan er- tai painotetaan teknologi- teknologiaa, mutta se on hyvin kallista eikä välttämättä ihan kaikkien saatavilla. Me haluaisimme myös tietää, mikä on todelliset mahdollisuudet suurella laajuudella täytäntöönpanna näitä teknologioita, jotta päästään prosessissa eteenpäin. Sitten päästökauppajärjestelmästä ja hiilimarkkinoista ei olla pystytty edistämään investointeja uusiin teknologioihin. Pyytyy siis rahaa. Ja tämä on huolestuttava aihe Pariisin ilmastosopimuksen suhteen. On myös muita poliitikkoja tai muiden maiden poliitikot, jotka ovat pystyneet vaikuttamaan paljon eh, tähän päästökauppajärjestelmään ja hintoihin ja muihin. Todellisuudessa, todellisuus on se, että meidän täytyy toimia nopeammin. Eli sopimus on tervetullut ja pääsisältö on hyvä, mutta pitäisi kuitenkin enemmän kiinnittää huomiota noihin varsinaisiin ongelmiin. Ja kansalaiset ja paikallishallinto on myös otettava huomioon, koska siellä toimitaan hyvin tehokkaasti. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten EF, ENF, EFF-ryhmän nimissä Stuger. Kiitoksia poimissa viime viikolla. Saksassa kävi ilmi, jonka kaikki oikeastaan tiesivätkin, nimittäin media toimii niin kuin poliittinen, eli te haluaa, mitä tulee pakolaisiin, pitää kirjoittaa myönteisesti heistä, jos on kyse ilmastosta silloin, pitää kirjoittaa jostain huomipäivän skenaariosta on, on vaikea sovittaa nämä kaksi asiaa yhteen ja ymmärtää, sitten ottaa käyttöön tällainen ilmastopakolainen käsite, manipulatiivinen framing. Tästäkin voitaisiin hiukan sanoa jotakin. On kyse jonkinlaista kaksinaista turbomoottorista, joka tavallaan ratkaisisi kaiken muut EU-ssa, mutta asiathan kuitenkin menevät toisin. Nämä niin sanotut vaikutukset tällaisista ilmastopakolaisista on vain, se aiheuttaa vain ilmastokummesta vaikka Kölnissä tai muissa eurooppalaisissa kaupungeissa ja sitten viilenemistä, into, innon viilenemistä EU-hun, niin tuohon viimeiseen asiaan, niin olen siitä oikeastaan kiitollinenkin. Kiitoksia. Seuraavaksi Balcho sitoutumattomista. Puhemies, 15. joulukuuta Euroopan parlamentissa käytiin yksityiskohtainen keskustelu Pariisin konferenssin tuloksista. Miksi me käsittelemme tätä aihetta jälleen? Nähtävästi siksi, että parlamentti voi nyt kiittää ministeri Faviusta. Kaikki kiittelevät toisiaan, hieno homma, mutta on kuitenkin muutamia kysymyksiä, joihin ei ole tullut vastausta. Mikä on todellinen, näiden lupausten todellinen painoarvo? Mitä tapahtuu, mikäli republikaanien ehdokas voittaa Yhdysvalloissa presidentinvaalit 2016? Me tiedämme, että republikaanit eivät ole sitoutuneita ilmastokysymyksiin niin kuin me. Mitä sitten tapahtuu? Mitä tapahtuu Kioton pöytäkirjalle? Sitä ei ole ratifioitu. Ja mikäli Euroopan unioni tukee kehitysmaita ilmastoon liittyvissä kysymyksissä, tarkoittaako tämä sitä, että Unkari Euroopan unionin jäsenenä tukee Kiinaa, joka on maailman toiseksi suurin talous, jolla on suuret taloudelliset resurssit? Kiitokset, hyvät kollegat. Kiitokset kaikista puheenvuoroista ja nyt sitten vielä lopuksi ministeri Fabius saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä, herra ministeri. Monsieur le Président, euh, Mesdames et Messieurs, Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kiitos paljon kommenteista ja kysymyksistä. Kiitos kaikille, jotka puhuivat. Kiitos niillekin, jotka eivät puhuneet. Halusin sanoa, arvoisa puhemies, että kun nyt kuulin äh, näitä kommentteja, niin voin tulla tänne vaikka joka päivä, koska tämä oli kuin ruusunlehtiä olisi heitelty eteeni. Haluaisin palata nyt näihin onnitteluihin, joita esitettiin komission jäsen Kaniotelle. Ne olivat, ne olivat aivan oikeutettuja, mutta Ranskan diplomatian puolesta ehkä hieman lieventäisin joitakin kommentteja. No, nyt voidaan puhua näistä puolesta toista tai kahdesta asteesta, niihin liittyvistä tavoitteista. Mutta kaikki tässä sopimuksessa myöntävät tämän. Olisi voinut käydä niinkin, että sopimukseen ei päästä, koska aiemmissa kokouksissa ei varsinaisesti voida puhua esimerkkistä onnistumisista. Tar- haluttiin päästä sopimukseen, mutta kuitenkin jostain edes vähän kunnianhimoisesta. Ja rehellisesti sanottuna kaikki ongelmat eivät ole vielä hoidossa, mutta se, että 195 maata sitoutuu tähän eikä kukaan vastusta, kun on hyvin kunnianhimoisesta sisällöstä kyse, niin se on se, missä todella Pariisissa onnistuttiin. Ja voin puhua kahdesta asteesta ja puolesta toista asteesta. Niistä on puhuttu paljon. Ja nyt tuo sanamuoto sopimuksessa ei ole näiden kahden luvun osalta ihan samanlainen. Mutta jo kaksi astetta oli vaikeasti tavoitettavissa ja G20-kokouksessa olin presidentti Hollandin sijasta paikalla ja siellä oli hyvin vaikea tästä kahdesta asteesta päästä sopimukseen. Mutta kun käytiin monenvälisiä keskusteluja, niin erityisesti pienten saarten edustajat puhuivat hyvin voimakkaasti ja sanoivat, että kaksi astetta on hyvä tavoite, mutta jos sinne ei kirjata puolentoista asteen tavoitetta, niin tehän sanotte tavallaan, että meitä ei enää ole edes olemassa, eikä kyse ole siitä, että voidaanko elää hyvin tai huonosti, vaan meitä ei kerta kaikkiaan ole enää olemassa, vaan olemme veden peitossa. Ja jotkut maat eivät ihan spontaanisti olisi kannattaneet puolentoista asteen tavoitetta ja heidätkin piti ottaa huomioon. Eli kun nyt sitten äh, otetaan huomioon kaikki asiat, niin olemme tässä nyt suurin piirtein siinä kolmen asteen tavoitteen jäljessä. Mutta nyt on tarkoitus päästä tuosta kolmen asteen tavoitteesta ensin kahteen asteeseen ja sitten puolentoista asteeseen. Ja siihen vaaditaan erilaisia konkreettisia toimia, niin kuin monet teistäkin korostivat. Siihen tarvitaan suuria investointeja ja teknologista innovointia. Minä en nyt ole mikään erityisasiantuntija, voin ihan sen suoraan sanoa näillä aloilla, mutta olen kuitenkin aika paljon näihin asioihin tutustunut. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että teknologinen, valtava teknologinen muutos on tulossa ja tarvitaan äh, ja on tulossa aivan uutta teknologiaa tai energiaa kuin tällä hetkellä. Ja joissakin tapauksissa uusiutuvat energialähteet ovat jo edullisempia, kun otetaan huomioon sekä välilliset että välittömät kulut ja verrataan niitä sitten hiilen ja muiden energiamuotojen kuluihin. Eli tavoite siitä, että saadaan kunnianhimoinen monenvälinen sopimus, se toteutettiin. Mutta toki sitten on vielä lentoliikenne ja meriliikenne ulkopuolella. Useat osapuolet, kuten EU, olisivat halunneet, että mainitaan kansainvälinen liikenne tässä sopimuksessa, mutta te tunnette mekanismin. Kyse on, on päästävä yksimielisesti sopimukseen ja koska siellä monet todella voimakkaasti vastustivat, erityisesti nousevat taloudet ja Persianlahden maat, niin näistä asioista ei päästy yksimielisyyteen. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla estä sitä, että OMI ja ICAO ottavat nämä asiat käsittelyyn ja kaikki, jotka haluavat mennä tuohon suuntaan, voivat tänä vuonna sen tehdä ja ICAO haluaa päästä syyskuuhun mennessä sellaiseen sopimukseen, jossa vakautetaan tai ehkä jopa lasketaan lentoliikenteen päästöjä 2020 vuoteen mennessä. Ja tässä mennään jo paljon pidemmälle kuin kompromissi. Ja meriliikenneessä neuvottelut eivät ole vielä yhtä pitkällä, mutta Pariisin ilmastosopimuksessa mainitaan, että Imossa aloitetaan neuvottelut mahdollisimman pian ja myös meriliikenteen päästöjä pyritään vähentämään kansainvälisesti. Mutta te olette aivan oikeassa. Kyse on hyvin suurista päästöaloista, päästösektoreista, joten tänä vuonna on jo toimittava. Monet teistä mainitsivat aivan oikein myös vähähiilisyyden, su- hiiliintensiivisyyden ja muut tällaiset. Kukaan ei vastusta sitä, että kasvihuonekaasupäästöt työllisyys ja talouspuolet voitaisiin yhdistää, mutta tämä vaatii kuitenkin toimia. Tässäkin olen aivan vakuuttunut siitä, että kilpailukyky Euroopassa, mutta myös ihan maailmanlaajuisesti on yhdistettävä siihen, että mennään kohti vähähiilisyyttä. Ja tähän liittyy edustaja Jadon kysymys investointien laskusta. On jo huomattu, että tärkeiden julkisten investointien lisäksi myös yksityiset investoinnit ovat väheneet koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Ja siksi minusta näyttää siltä, että ihmiset, valtiot tukevat jatkuvasti vähemmän noita aloja. Ja toukokuussa 2013 neuvostossa asetettiin tavoitetta tälle ja Ranska halusi voimakkaasti tukea hiilivoimaloiden purkamistukia. Te tiedätte, että raakaöljy on tällä hetkellä hyvin edullista. 100 miljardia pitää rikkaista maista syöttää köyhempiin maihin, mutta kuitenkin luvut ovat 500 miljardia. Meillä on nämä luvut mielessä ihan tarkasti. Ja pitää kehottaa yksityisiäkin investointeja, investoijia suuntaamaan sijoituksia sellaisiin aloihin, jotka eivät ole niin hiilivaltaisia. Ehkäpä seuraava talouskupla nähdäänkin hiiliintensiivisillä aloilla, koska sinne on investoitu niin paljon. Ja kun nyt puhutaan yksityisestä sektorista, niin keskuspankeilta ja luottolait luottoluokituslaitoksilta voidaan edellyttää, että ne ottavat huomioon ilmastoriskin ihan järjestelmällisesti, jotta hiiliintensiivisiin aloihin ei investoitaisi niin paljon. Tämä voisi olla hyödyllistä. Mutta rinnakkain tämän kanssa pitää myös tukea enemmän investointeja uusiutuviin energialähteihin. Meillä on siihen välineitä EIPn tuki, Junckerin investointirahastoa ja niin edelleen. Maaliskuussa Eurooppa-neuvostossa varmaan komissiokin kertoo COP21 kokousta koskevasta arvioinnistaan. En nyt halua puhua liian nopeasti, liian pitkästi, mutta lopuksi puhun onnitteluista ja kiitoksista, jotka minulle osoititte Komission jäsen Kanieten Luxemburgin puheenjohtajavaltion rooli olivat merkittävät, en yhtään kiellä sitä. Mutta sitten Ranskan diplomaattien rooli ja oma rooli, niin ihan punastuin kuullessani kiitoksiani, varsinkin kun tiedätte kuinka vaatimaton olen. Niin se sai miettimään meidän rooliamme ja omaa roolia niin meidän tehtävämme oli vain edistää ja diplomaattisesti jollakin tavalla yhdistää maapallon eri osia. Vuosi 2015 oli lämpimin vuosi, mitä koskaan on aikaisemmin ollut. Ja tämä katastrofaalinen tilanne toisaalta teki yhä ilmeisemmäksi sen, että sopimukseen on päästävä. Ja tavallaan se auttoi ihmisiä ymmärtämään tämän. Meidän maapallomme yhdistyi ja toiseksi haluaisin myös puhua tiedemaailmasta – tiedemiehet ja erityisesti asiantuntijapaneeli ovat tehneet merkittävää työtä. Viisi, kuusi vuotta, kun meillä oli näitä kokouksia, niin puolet kokouksesta meni siihen, että onko tämä ilmastonmuutos edes olemassa ja toinen osa kokouksesta kuului siihen, että johtuuko se ihmisen toiminnasta. Mutta tiedemaailman työn ansiosta olemme päässeet eteenpäin. Ja kolmas planeetta on tällainen poliittis-yhteiskunnallinen planeetta. On maita, jotka hyvin päästävät hyvin paljon, mutta jotka ovat nyt tehneet merkittäviä sitoumuksia. Kiina ensimmäisenä saastuttajana, on ollut hyvin merkittävässä roolissa näissä neuvotteluissa. Samoin presidentti Obama, joka todella sitoutui vahvasti tavoitteisiin. Luonnollisesti myös Euroopan unioni ja monet muut maat. Mutta tämä mahdollisti tuen myös talouden puolelta, myös kunnat, alueet, kansalaisjärjestöt sitoutuivat, myös Uskonnollisten ja muiden yhteisöjen merkkihenkilöt sitoutuivat tähän. Ja kaikki tämä johti siihen, että Pariisin kokous pidettiin ihan erilaisessa kontekstissa kuin Kööpenhaminan konferenssi. Tietysti myös diplomaattinen konteksti Euroopan unionin toimet mahdollistivat edistymistä ja sitä, että saatiin 29 artiklan sopimus ja 140 kohdan päätös, joka sopimukseen liittyi. En ihan täysin ymmärrä tämän menestyksen syitä, mutta mieluummin olen ymmärtämättä noita syitä kuin selittelen sitä, miksi epäonnistuttiin. Eli kun nyt katsotaan jälkikäteen työtä, mitä teimme, niin tässä ei nyt tässä oli tällaista tutkijan työtä hieman, että otetaan muutamia osasia ja liitetään niitä yhteen, niin kuin Kiina ja Intia ja muut, että näitä blokkeja yhdistelee, jotta kaikki voivat toimia yhdessä. Eli piti antaa jonkinlainen muoto tai kehys näille kaikille ilman, että yksikään näistä blokeista katoaa matkalla. Ja tällaisen matkan jälkeen kohta annan puhemies Schulzille tämän Nuijan, puheenjohtajan Nuijan, josta on tullut todella kuuluisa. Mutta joka tapauksessa meillä oli sellainen tunne, että maailma on hyvin monimutkainen, turvaton, hämmentävä ja muuta, niin kerrankin kaikkien yhteistyön ansiosta saimme aikaiseksi jotain sellaista, joka antaa nykypolvelle ja tuleville sukupolville mahdollisuuden parempaan elämään ja poliittisesti poliittisessa elämässä ei kovin usein tällaisiin mahdollisuuksiin törmää ja kiitos kaikille siitä, että teitte tämä minulle mahdolliseksi. Kiitokset herra ministeri ja keskustelu on